Bonjour à tous et à... Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin Brysseliin. Tänä päivänä, jolloin 735 miljoonaa äh, Euroopan kansalaista valitsee täällä 736 Euroopan parlamentin jäsentä. Nämä vaalit käydään, jolloin Eurooppa on talouskriisissä ja meillä, meillä on Caroline de Camaré. Avec Daniel Dyseskin RFI-radiosta. Me aloitamme tässä keskustelemaan talouskriisistä ja rahoituskriisistä. Joakin Almunia, tervetuloa. Te olette Euroopan komission varapuheenjohtaja ja olette vastuussa liikennekysymyksistä. Pendant le dernier temps, on parle que de l'économie.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 on sanottu, että te olette kaikista paras maanne suurlähettiläs. Kiitoksia, että olette tulleet tänne Riikasta. Fontaine, bonjour. bonjour. Euh, on se Seurassamme on myöskin Nicole Fontaine, joka on ollut Euroopan parlamentin puhemies vuoteen 2002 Ja te, ja te, olette, te olitte pitkään Euroopan parlamentissa. Ja meillä on myös täällä Daniel Vöni, joka on lehdistön edustajana. Pien, pieni tieto tässä RFI-kuuntelijoille. Meillä on ollut hieman ongelmia radiossa. Ja nyt meillä on täällä äh, voitte kuunnella myös Saksaa ja Slovenian. Niin, me keskustelemme tänään talouskriisistä ja siitä, osallistumisesta vaaleihin. Vaikuttaa siltä, että äänestysprosentti on ollut aika heikko. Nicole Fontaine, miksi ei Euroopan kansalaisia ole tavoitettu? Niin, valitettava, valitettavasti kansalaiset eivät ole täysin tietoisia Euroopan parlamentin tärkeästä roolista. Kenties äh, tämä tietoisuus nousee hyvin asteittain. Meillä on äh, yleiset vaalit ja me teemme nyt Euroopan parlamentissa tasavertoisena ministerineuvoston kanssa yhtenä, yhteispäätöksiä. Niin, äh, Esimerkiksi Euroopan parlamentti äh, vuonna 1999 äh, kaatoi komission. Le commissaire européen, on peut le dire. Almunia, te olette vastuussa Euroopan komi komissiossa tästä kriisistä. Euroopan kansallisia kiinnostaa työttömyys, ostovoima, mutta, mutta eh, tätä, tätä keskustelua ei ole oikein Euroopassa käyty. Tässä mitä, ja ette ole, mitä te teette Euroopan tasolla? No kenties tässä on tieto-ongelmaa. On tärkeää tietää, että viime marraskuussa Euroopan komissio edusti 20, esitti 27 valtion päämiehelle talouden elvytyssuunnitelman, jota on kehitetty. Euroopan parlamentti on sen hyväksynyt ja nyt se ryhtyy jo kantamaan hedelmää. Ja tämän toimen, tämän eurooppalaisen toimen hedelmänä ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa on tehty näin tärkeä taloudellinen päätös. Kaikki yhdessä ovat sen tehneet ja tämän vaikutus, budjettituen vaikutus, rahoitustuen vaikutus taloudelle ja kriisin torjumiselle on yhtä tärkeä kuin Yhdysvaltojen tukipaketti. Teidän maanne voida. Vike Freikö on erityisesti joutunut kärsimään tästä kriisistä ja, ja onko, te, onko kansalaisilla sellainen vaikutelma, että jäsenyyden myötä Eurooppa ei syö, suojaa riittävästi kriiseiltä? Kriisi iski Latvian todella yllättäen. Kukaan ei ikään kuin saanut varoitusta tästä, mutta toisaalta Latvian talouskasvu oli kenties hieman liiankin nopeaa ja tämän vuoksi kriisi iski meihin erityisen kovasti. Prosessi on edennyt äärimmäisen nopeasti ja se jatkuu tällä tavalla. Ja tämän vuoksi tämä talouden eurooppalainen elvytyssuunnitelma on äärimmäisen tärkeä meille. Ajattelen tässä väestöämme meidän täytyy antaa heille luottamusta. Meidän täytyy myös luoda luottamusta investoijien keskuudessa niin, että voidaan vakauttaa tilanne. Yhteistyö ja yleiseurooppalainen solidaarisuus on äärimmäisen tärkeää ja se ei ollut ikinä ollut yhtä tärkeää kuin nyt. La solidarité européenne. Rova Fontaine, Onko, mitä ajattelette tästä eurooppalaisesta solidaarisuudesta näitä Itä-Euroopan maita kohtaan? Onko se ollut riippuvuus? Solidaarisuus. Solidaarisuutta ei todellakaan ole tarpeeksi, sitä voidaan vielä lisätä. Niin komission jäsen voidaan todella sanoa, solidaarisuutta tulee koko ajan lisää, mutta jo paljon ennen kriisiä Euroopan parlamentti vetosi komissioon ja vaati, että rahoitusmarkkinoita täytyy valvoa paremmin. Tiedättekö, hyvä komission jäsen, että olemme käyneet useita keskusteluja ja vaatimattomasti voin sanoa, että me olemme sellaisessa ryhmässä mukana, joka on tehnyt erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia ja toivottavasti näiden pohjalta voidaan löytää ratkaisuja. Solidaarisuus, se on ehdottoman tärkeä, koska tänä päivänä on aivan totta. On kyllä voitu välttää täydellinen eurooppalainen pankkikriisi, se olisi ollut hyvin dramaattinen. Mutta me olemme hyvin valmistautuneita G20, G20 varten ja tämä täytyy muistaa. Meidän täytyy muistaa, että kansainvälistä rahoitusjärjestelmää täytyy pystyä valvomaan. Haluaisin myös muistuttaa, koska tätä ei ole tarvittavasti tarpeeksi muistutettu, täytyy ö, muistuttaa, miten tärkeä rooli tässä on ollut eurolle, Euroopan parlamentille, jota on voitu välttää vielä dramaattisemmat kriisin vaikutukset. Me olemme kaikki olleet hyvin hankalassa tilanteessa ja juuri tämän vuoksi, niin olet aivan oikeassa, tämä on koko tämän avatun keskustelun ytimessä. Monsieur Zitnik, reagir. Herra Zitnik, reagoi. Hän on Slovenian televisiosta, se on siis julkinen kanava. Teillä oli kysymys komission jäsenelle Almunialle. Mr. Commissioner. Komission jäsen olen varma, että te tiedätte, että euron käyttöönotto Sloveniassa oli suuri menestys ja se on helpottanut meidän talouskriisiämme. Uskotteko te, että euron kriteereitä pitäisi tulkita hieman joustavammin niin, että voitaisiin auttaa joitain muita uusia itä-eurooppalaisia jäsenvaltioita heidän vakavissa talouskriisissään? Ja mikä teidän, rouva, puhemies, kommentti, rouva presidentti, kommenttinne tähän olisi? Mielestäni euro on suuri menestys ja se, ja se suojelee niitä 16 maata, jotka kuuluvat euroon mutta myöskin Latvia, Liettua ja muita, ja muita maita, jotka haluavat liittyä euroon. Me keskustelemme ja olemme viime kuukausina keskustelleet päivittäin päivittäin Latvian viranomaisten kanssa siitä, miten tästä syvästä kriisistä voidaan päästä eroon. Ja todellakin eh, Latviassa ei ole kyetty riittävin taloudellisin toimin tätä tilannetta hallitsemaan. Ja Latvian viranomaiset pyrkivät keskipitkällä aikavälillä liittymään eh, euroon ja ja tämä eh, eh, tekee koko kriisin voittamistoiminnasta johdonmukaisempaa. Ja, ja tästä pyritään tekemään vielä suurempi esimerkki solidaarisuudesta Euroopan jäsenvaltioiden kesken ja myöskin Romanian kysymys liittyy tähän. Niin. Eh. Voisitteko antaa lukuja, eh, jotain konkreettista? Solidarisuus on oikein hyvä asia, mutta meillä oli väline, jolla voidaan eh, rahoittaa vaikeuksissa olevia maita. Tänä, tässä kuussa tämä luku oli 12 miljardia euroa. Nyt, on, nyt ollaan kokonaisuudessa jo 50 miljardissa eurossa. Me olemme ehdottaneet, että tämä vielä nelinkertaistettaisiin. Siis Nämä ovat varoja, joita voidaan suunnata maille, jotka tarvitsevat näitä resursseja. Tämä on todellinen eurooppalainen solidarisuuden ilmaus. Ja Tätä, tätä on seurannut myös Euroopan investointipankki rahoituksella ja samoin kohesio- ja rakennerahastot ovat olleet mukana niin, että on voitu tässä toimia yhdessä esimerkiksi Unkarin tai Latvian viranomaisten kanssa niin, että on voitu ajaa tarpeellisia uudistuksia. Rouva le, Rova Vike kun te kuulette, mitä komission jäsen Almunia tässä sanoo, tyydyttävä vastaus teitä ja hän sanoi, että teidän maanne pyrkii riittämään euroon. Tyydyttääkö vastaus teitä? Niin kyllä, tässä todellakin on toimittu. En voi olla kuin pahoillani siitä, että maani ei ole pystynyt seuraamaan alkuperäistä aikataulua euroon liittymiseksi ensimmäinen, ensimmäistä 2008. Valitettavasti sen jälkeen, kun liityimme Euroopan unioniin meillä inflaatio on kasvanut ja tämä inflaation nousu on johtanut siihen, että emme ole voineet pitää kiinni aikataulussa. Tämä on todella harmillista maamme kannalta, koska muut makrotaloudelliset eh, indikaattorit olivat oikein hyvässä kunnossa, mutta tämä nimenomainen inflaatioindikaattori ei sitä ollut ja hallitus ei kyennyt toimimaan niin, että olisi asianmukaisia välineitä, joilla kontrolloitaisiin inflaatiota. Maahan tuli paljon rakennerahaston varoja, ihmiset lähtivät töihin ulkomaille, he lähettivät varoja kotimaahan, jota näitä varoja käytettiin siis kotimaassa kulutukseen, hinnat nousivat ja aikanaan siis myös kysymys oli energian hinnan noususta, joka oli hyvin nopea, joten kaikki nämä tekijät yhdessä johtivat tähän tilanteeseen ja nyt on paljon hankalampi kontrolloida inflaatiota kuin ennen. Täytyy muistaa todellisuus meillä Euroopan unionissa meillä on aivan riittämättömät budjettikeinot toimia. Se on européen. Bah, il Pitäisikö luoda eurooppalainen laina. Täytyy siis pyrkiä syventämään tätä, e, e, tätä Euroopan unionin budjettijärjestelmää, jos katsotaan, katsotaanpa nyt e, tätä Yhdysvaltain taloudellista tilannetta. Ja, ja nyt me me vain seuraamme sivusta, kun Yhdysvallat on 20 kertaistanut eh, liittovaltion talousarvion tässä asiassa. Madame Fontaine, olen aivan yhtä mieltä tässä. Euroopan unionilla täytyy olla vielä suuremmat kunnianhimot, mutta valitettavasti joissakin jäsenvaltioissa parlamentit, eh, jotka ovat budjettivallan käyttäjiä, jos olisi seurattu tässä viisi vuotta sitten komission suosituksia, niin budjetti olisi parempi nyt. Mutta esimerkiksi Latvian kaltaisen kaltaisessa maassa näissä hyvin vaikeissa taloussuhdanteissa komissio on nelinkertaistanut rahoitusapukapasiteetin ja tämän me teimme, koska me voimme markkinoilta saada varoja. Voidaan antaa eurooppalaisia lainoja esimerkiksi Latvialle. Minä olen vastuussa näistä kysymyksistä. Meidän täytyy löytää varoja, esimerkiksi viisi miljardia euroa Latvialle tai Romanialle tai Unkarille. Meidän täytyy markkinoilta pyytää näitä varoja Tällä tavalla me nyt toimimme. Kyseessä on siis tuhannesta miljardista infrastruktuuriin, uusiin teknologioihin ja niin poispäin. Ja Eurooppa pyrkii luomaan paremmat olosuhteet. Meidän täytyy myös kertoa kansalaisille, mitä me teemme. Euroopan investointipankki ö, toimii 30 prosentilla luot, luotonantokapasiteetista, kohesiorahastoista lähetetään esimerkiksi Latviaan, Unkariin, Viroon. 3-4 kertainen määrä niiden PKT verrattuna. Meidän täytyy vahvistaa näiden maiden varojen käyttökapasiteettia. Näillä mailla täytyy olla kykyä käyttää näitä varoja ja valmistella hankkeita. Si l'on si dire aux citoyens qu'ils doivent comprendre l'importance. No, meidän täytyy kertoa kansalaisille, että heidän täytyy ymmärtää, miten tärkeää tämä on. Heidän ja meidän täytyy kertoa kansalaisille, jotta he äänestäisivät, jotta he seuraisivat Euroopan EUn asioita ja mitä me oikein teemme. Ja tämä hanke, joka alkoi 50-luvulla, on menestys. Hyvä komission jäsen, oikein tarkasti kuuntelin, mitä sanoitte. Haluaisin esittää teille kysymyksen. Aiotteko te nyt tulevaisuudessa tukea Euroopan parlamenttia, kun Euroopan parlamentti vaatii, että tarkastetaan uudelleen yhteisön talousarviota niin, että me saamme todelliset välineet toiminnalle? Minun kokemukseni mukaan me, me, mehän juuri keskustelimme, keskustelemme rahoitusnäkymistä vuosille, eh, kun keskusteltiin vuosien 2007-2013 rahoitusnäkymistä, niin sain havaita, että kun eh, lopulta hyväksyttiin luvut, niin, niin, ne, niin parlamentti hyväksyi luvut, jotka olivat matalammat kuin oli alun perin ehdotettu. Eh, niin, niin, niin, euh, Minä uskon Eurooppaan niin kuin kaikki muutkin. Se on tässä, tässä rakennuksessa, tässä parlamentissa. Siis mitä askeleita on päivittäin otettava, jotta tähän Eurooppaan päästään? Ongelmana on se, että meillä täytyy olla varot, joilla rakennetaan poliittista Eurooppaa. Ilman tätä kansalaiset ovat pettyvät. Euh, Jospa saisin puuttua tähän. Komission jäsen sanoi, että on uudistuksia, joita hallitusten on tehtävä todellakin. Olen varma siitä, että hallitukset toteuttavat näitä uudistuksia päivittäin, mutta haluaisin painottaa, että siinä ohjelmassa, jonka te mainitsitte, mielestäni nyt olisi aika eh, käyttää hyväksi tätä kriisiä ja saada aikaan mekanismeja, eh, joilla, eh, jotka parantavat EUn toimintaa. Jos me tarvitsemme hankkeita, jotka jotka toimivat tehokkaammin, nopeammin jotka, ja joiden hyväksyminen hakemusvaiheesta toteutukseen ei kestä niin kauan. Ja byrokraattiset vaatimukset ovat erittäin kovia, niitä voi, niitä voi todellakin paljonkin yksinkertaistaa. Jos, ja jos, jos ajatellaan hankkeita, ja sitä, että hankitaan jotakin välineitä, tehdään hankeanomus, anomus, niin, niin todellakin tämä hidastaa to, toipumista. Niin, kysymys ei ole siitä, että kaikilla mailla olisi sama varojen käyttökapasiteetti. Tässä on sääntöjä, jotka riippuvat jokaisen jäsenvaltion viranomaisistakin. Mutta, mä, mutta pienet hankkeet, niitä kohdellaan yhtä byrokraattisesti kuin miljoona hankkeita. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että byrokratia on aivan liikaa. Se johtaa myös siitä, että parlamentin kontrollihalu on kovin suuri, mutta varojen käyttökapasiteetti ei ole sama kaikissa maissa. Jotkut maat pärjäävät paremmin kuin toiset. Toisaalta on myös erilaisia uudistuksia esimerkiksi teidän maanne kaltainen tai joku muu maa, niiden täytyy vielä lähentyä Euroopan unionin keskiarvot. Kysymys ei ole pelkästään uudistuksista, jotka unionin täytyy rahoittaa. On paljon uudistuksia, joista täytyy päättää, jotka täytyy panna täytäntöön ja joiden taakse täytyy saada poliittista tahtoa joka ikisessä jäsenvaltiossa on maita, jotka ovat menestyneet, edistyneet huomattavasti unionin liittymisen jälkeen ja sitten on sellaisia jäsenvaltioita, joissa ei ole nähty samanlaista edistystä. Säännöt ovat aivan samanlaiset, budjetti on aivan sama, joten meidän täytyy nyt kysyä Euroopalta, täytyy ymmärtää uusien jäsenvaltioiden ongelmia ja haasteita, mutta täytyy samalla sanoa näiden maiden vastuuhenkilöille, että tässä on kysymys myös teidän työstänne, teidän tehtävästänne. Tässä on kysymys Tallinnasta, Vilnasta, Prahasta ja niin edelleen. Mielestäni tätä hankkeiden koko ei ole otettu riittävästi huomioon. Niin, teillä on, täällä on yksi henkilö, joka ei ole vielä sanonut mitään. Te hieman ravistelette päätänne, oletteko eri mieltä? Charlemagne, tout à fait encore adepte du mitä mieltä olette tästä tilanteesta, eh, liberalismin kritiikistä? Mikä, kysymy, esittäkää kysymyksen. Niin, kun kuunnellaan kaikkia näitä henkilöitä, jotka vaativat enemmän Eurooppaa, ja tuntuisi siltä, että sanottaisin, ikään kuin tämä olisi tällainen hieno mekanismi, joka voi parantaa Euroopan toimimista, mutta minun mielestäni tässä nyt on kysymys hyvin poliittisesta ideologisesta näkymästä Euroopasta, jossa on paljon enemmän sääntöjä, ajatellaan nyt vaikka rahoitusta. E, eurooppalaisella tasolla, ajatellaan nyt vaikka Ranskaa tai Saksaa, täytyy saada hieman vähemmän viedä, vähemmäksi saada kilpailun prioriteettiasemaa. Minä olen ollut hieman hämmästynyt siitä, että hyvin monet virkamiehet tänä päivänä sanovat, että kaikkeen tähän politiikkaan liittyy enemmän sääntelyä ja kilpailua. No, tämä johtuu siihen, että, johtaa siihen, että kasvua tulee vähemmän. Äh, monet asiat sanotaan suljettujen ovien takana Brysselissä, mutta kysynpä vain, että ovat, olisiko rehellisempää, jos johtajat, jotka tekevät näitä päätöksiä, nyt sanoisivat suuren ääneen tämän kansalaisille. Sanotaan, että otetaan vähemmän riskejä, mutta myös kasvu tulee olemaan pienempää ja tämä johtaa myös siihen, että työllisyys ei tule kasvamaan niin hyvin. Tämä on hyvin ristiriitainen kysymys. Plus d'Europe ou moins d'Europe, c'est un peu la question de David äh, Kysymys Almunialle. Euh, David. Niin. Davidin kysymys on enemmän vai vähemmän sääntelyä. Joissakin tapauksissa tarvitaan enemmän sääntelyä, e, koska siellä, missä tämä rahoitusjärjestelmä todella petti, siellä ei ollut riittävästi sääntelyä. Ja todellakin ihmiset ihmiset, jotka ovat tämän kriisin keskellä, he, he eivät halua, että se toistuu. Tarvitaan eh, todellakin eh, parempaa sääntelyä ja parlamentin ja neuvoston täytyy se tehdä. Ja toi, eh, meillä, meillä täytyy olla selkeä eurooppalainen missio tätä varten. Mutta tämä sääntely ei saa estää taloudellista dynamismia. Tarvitaan siis talouteen enemmän dynamismia, tarvitaan Eh, kasvun säilyttämistä, mutta me emme tarvitse heikkoa kasvua. Me tarvitsemme lujaa kasvua, joka pohjautuu talouden tuottavuuden kasvuun, jossa koulutus on parempaa ja, me tarvitsemme Euroopassa talouskasvun eh, ja, ja äh, sosiaalisen mallin yhdistelmä. Olen aivan yhtä mieltä tässä komission jäsenen vastauksen kanssa ja minun mielestäni se, mitä me hyvä komission jäsen ehdottimme Euroopan parlamentissa, oli nyt kyse rahoitusmarkkinoiden valvonnasta, vakuuksista, tilintarkastusyhdistykset ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki näitä ehdotuksia, joita parlamentti on tehnyt. Me emme missään tapauksessa vastusta kilpailukykyperiaatetta. Tässä täytyy löytyä tasapaino. Ja mielestäni on tärkeää tuoda esille se, että tässä kaikista pahin vaihtoehto olisi ryhtyä protektionismiin. Tämä olisi seurauksiltaan hyvin dramaattista. Me tarvitsemme kansainvälistä taloudellista koordinaatiota, jotta voidaan tätä nimenomaan välttää. Oli, oli, ehdotatteko te komissioille, että sen täytyisi eh, esimerkiksi helpottaa hedge-rahastojen eh, toimintaa ja että tulisiko siis helpottaa hedge-rahastojen asettumista Eurooppaan? komission ehdotuksella ei haluta helpottaa, vaan säännellä, ensimmäistä kertaa säännellä Euroopassa hedge-rahastojen toimintaa. Tätä Euroopan parlamentti vaati ja tästä me sovimme, emme pelkästään Euroopan tasolla, neuvoston ja komission kanssa, vaan globaalilla tasolla G20 ja toisella puolella Atlanttia tehdään jotain vastaavaa. Tämä on todella tarpeellista. Meillä ei voi olla sellaisia rahoituspalveluja, joita ei säännellä millään tavalla eikä valvota. No- Olemme periaatteessa ihan samaa mieltä. Meillä on kaksi riskiä. Et ensinnäkin se, että eh, eh, tällaiset rahastot asettuvat e, eh, hyväksi käyttäen joihinkin jäsenvaltioihin, niin ja todellakin niin, niin. Me ei voisi... Mielestäni eh, täytyisi todellakin eh, pitää eh, huoli siitä, että nämä rahastot itse pitää avoimesti ja hoitaisivat asiansa ja tarkastuksensa itse. Jos on rahastoja, jotka on luotu, jotka toimivat pelkästään Euroopassa. Olen yhtä mieltä kansanne, mutta mikä on todellinen tilanne? Se on se, että suuri osa hedge-rahastoista eivät ole täällä Euroopassa, eivät mantereella, eivätkä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Niiden pääpaikka on esimerkiksi Taimaassa tai jossain muualla. Ja mitä me voimme tehdä sitten eurooppalaisesti näiden rahastojen valvomiseksi niin, että voidaan tietää, mitä tapahtuu? de Madame Vic Wittfreiberg, qui est du comité des sages. Alors... déjà pas quand même, il y a un certain... Niin, onhan meillä tietty määrä näitä Euroopassakin, mutta mutta niissä on, mutta runsaasti pääomia on todellakin Keimansaarilla ja niin poispäin, mutta mielestäni pitäisi rohkaista muita maita toimimaan vastuullisesti tähän eh, toimintaan ja, ja, ja tähän eh, kansainvälisen rahoitusjärjestelmän muutokseen. Ja, ja me myöskin eh, suuret talouden toimijat Eh, jos ajatellaan, eh, eh, miten lisätään rahoitusjärjestelmän luotettavuutta, meidän, jos talouden elpyminen tulee olemaan paljon, paljon vaikeampaa, jos tätä luottamusta ei ole, koska taloudessa on paljon kyse myöskin psykologiasta, ja siis todellakin paljon riippuu luottamuksesta. Täällä on vielä paljon asioita, joista ei ole puhuttu. Esimerkiksi työttömyys 10 prosentin tasolla Euroopan unionissa, esimerkiksi Latviassa se on lähes tulkoon 20 prosentissa ja tilanne saattaa vielä pahentua tässä. Ja Euroopan komission täytyy löytää vielä enemmän rohkeutta ja mielen, mielikuvitusta. Näin on. Meillä on toinenkin aloite Tsekin tasavallan puheenjohtajuuskaudella eh, eh, järjestettiin huippukokous ja... Permettez-moi de dire pourquoi c'était un mini-sommet. Niin, eh, tämä minihuippukokous, mi, tämä siis komissio ei, ei tätä huippukokousta keksinyt. Minä, minä, mm, ni... Certains États membres, certains gouvernements nationaux jotkut kansalliset hallitukset, jotka niin. Mitä, mitä voitaisiin siis, pohdittiin mitä voitaisiin tehdä työttömyydelle ja päätettiin, että me, meidän, Eh, hallituksien edustajat sanovat, että he kaikki ehditään työllisyyshuippukokoukseen. Euh, Meillä on vielä pari minuuttia aikaa. Ihan nopeasti käymme kaikki puhujat läpi. Keskustellaan siitä, mitä te pelkäätte kaikista eniten Rova Vike tulosten osalta? Ennusteet, että poliittisen spektrin ääripäät saavat runsaasti tukea. Se huolestuttaa ja, eh, ja se saattaa se saat, saattaisi haikuta, haikata tasapainoa, joten toivon, en, ettei näin käy. Nicole Fontaine, toivoa vai pelkoa? No, minä toivoisin, että Euroopan parlamentti nähdään avoimena ulkomaailmassa. Euroopan parlamentti pystyy hoitamaan tämän kriisin meillä on paljon haasteita edessä. Mä ajattelen yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta, mikroluottoja, eh, pienten maiden auttamista, kestävän talouden ja ympäristön edistämistä. On paljon asioita, jotka täytyy ehdottomasti tehdä ja yksi tärkeistä asioista on solidaarisuus. Toivon, että tänään valittava parlamentti pyrkii talouden, sosiaalikysymysten ja ympäristön eh, kysymyksissä edistämään joka päivä, joka pä- eh, viikko Euroopan kansalaisten asioita ja, ja eh, niitä asioita, joita me eurooppalaisina haluamme. Ah, euh. Tämä suuri vaaliilta tulee jatkumaan. Pysykää kuulolla. Me kiitämme Euroopan parlamenttia kaikista järjestelyistä, kiitämme tästä kutsusta ja tapaamme pian.